Señorías, hemos agotado... No niin, hyvät naiset ja herrat, esityslista on nyt päätöksessä ja saatte sitten esitys, pöytäkirjan etenne, joten nyt sitten keskeytämme kokouksen. Istunto päättyy.